jotta saamme aikaan tasa-arvon sukupuolten välille. Meillä on naisvihaa ja meidän täytyy tällainen ähm, sekä sanallinen että fyysinen väkivalta saada loppumaan. Äh, miesten täytyy vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Se on meidän velvollisuutemme strategia ja sen arvot auttavat meitä kaikkia toimimaan. Kiitoksia. Bardzo dziękuję panie pośle. Głos zabierze pan poseł Maksymilian Krach. Czas wystąpienia jedna minuutta. Seuraava puhuja on herra Krah. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Rouva puhemies, suuri amerikkalainen presidentti Ronald Reagan totesi aikanaan, että englannin kielen kymmenen pahinta sanaa on, että edustan hallitusta ja tulin teitä auttamaan. Mitä tulee tasa-arvokysymyksiin ja ihmisten välisiin suhteisiin, niin se on intimintä koko ihmisen elämässä. Ja se, että Euroopan unioni luulee tarpeellisiksi puuttua tähän suhteeseen omalla strategialle, niin on väärä lähestymistapa. Valtio ikään kuin puuttuu ihmisten yksityiselämään. Se ei käy, se on totalitaarista ja kaikkea muuta kuin vapauteen liittyvä. Ja kuten vasemmiston edustajat totesivat, kyse on vain ainoastaan siitä, että tarkoituksena on rikkoa perhekuva ja tämä ihmisen itsenäisyyteen liittyvä asia. Ja tästäpä syystä me emme tätä strategiaa voi hyväksyä. Kiitoksia. Marie Peterhan. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Peter Hansen, yksi minuutti. Øh, arvoisa, er arvoisa komission jäsen, kiitos tästä sukupuolistrategiasta. Toivon, että tämä strategia ei anna pelkästään tyhjiä signaaleja, vaan ottaa asiansa vakavasti. Nyt on aika ottaa tämä asia vakavasti. Me olemme käyneet kaikissa Euroopan kolkissa ja poliittinen tahto on yhteinen naisilla. Ei ole vapaata pääsyä aborttiin, vapaata aborttioikeutta eikä Istanbulin yleissopimus suojele kaikkia naisia. naiset saavat huonompaa palkkaa kuin miespuoliset kollegansa ja tämäkin on muutettava. Komission sukupuolistrategia on ensimmäinen askel ja seuraava askel on oikeanlainen lainsäädäntö. Emme saisi pelätä sanktioita, koska on tullut yhä selvemmäksi, että tarvitaan toimintaa, että sanktiotkin voivat olla tarpeellisia. Odotan innolla tulevia askelia tällä tiellä. Seuraavaksi Rova Hybnä, yksi minuutti. Thank you, uh, President. Uh, Commission. Kiitoksia puhemies, hyvä komission ja jäsenet, kollegat. Tasa-arvo on oikeuskysymys naisten kannalta. Kaikkein konservatiivisissakin uh, yhteiskunnissa naiset tuovat oikeutensa ähm, poliittisen käsittelyyn, mutta asiat eivät aina etene eikä muutosta tapahdu. Poliitikot puhuvat kauneita sanoja tasa-arvokysymyksistä, mutta eivät tunnista sitä, minkälainen vaikutus naisten roolilla on yhteiskuntaan, liike talouteen. Jos me haluamme tavoitteemme tavoittaa, emme saa jättää sivuun 50 prosentin ähm, panosta. Me tarvitsemme kansalaiskeskusteluihin pohjaten naisia kansalaisina. Meidän täytyy Euroopan unionina tukea naisia solidaarisesti, niitä henkilöitä, jotka taistelevat omien oikeuksiensa puolesta. Tämä tasa-arvostrategia komissiolta on nyt ensimmäinen hyvä askel, mutta ja meidän täytyy näyttää, että Euroopan unioni ei koskaan ole oikeuksista ja ihmisoikeuksista tinkimään. Toivon nyt itsekin naisena, että voimme olla yhä oikeuksien majakka maailmassa. Seuraavaksi Piedron yksi minuutti. Przewodnicząca, miałem wystąpienie z innej perspektywy, ale po raz... Paljon kiitoksia. Minä halusin lähestyä asiaa toiselta kantilta, mutta nyt keskustelemme sukupuolitasa-arvosta ja suurin osa puheenvuorokäyttäjistä ovat olleet naisia. Ja aina kun täällä puhutaan rahasta, niin puhumme pommeista, raketeista, vallasta. Silloin yleensä miehet ovat äänessä, mutta silloin kun puhutaan tasa-arvosta, niin silloin äänessä ovatkin enimmäkseen naiset. Väkivalta, epätasa-arvo, syrjintä ja niin poispäin. Minä uskon, että tämä strategia olisi hyväksytty aika sitten, jos kyse olisi ollut miehiin kohdistuvasta väkivallasta ja eri arvoisuudesta, mutta me puhumme äideistämme, isoäideistämme, jotka saavat pienempää eläkettä. He tienasivat työelämänsä aikana vähemmän kuin naiset ja siksipä vetoankin kaikkiin poliittisen maailman miehiin. Meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta niille naisille, jotka taistelevat oikeuksiensa puolesta, sillä se vaikuttaa kaikkiin tuntemiimme naisiin. Panie pośle, panie pośle, do you want to accept... Kiitoksia. Tässä on nyt sininen kortti. Hyväksyttekö sinisen kortin? Thank you for sta- uh, statement. Yksi henkilökohtainen kysymys. Miten tämä voi mielestänne auttaa naisia? Pitäisikö miesten jättäytyä sivuun? Mikä on henkilökohtainen näkemyksenne siitä, miten tätä strategiaa tulisi toteuttaa? Mitä voitte itse tehdä, jotta naiset saisivat enemmän tilaa politiikassa? Yes. Kiitoksia, herra Biedro. Vastat, haluat, vastatkaa kysymykseen. Promoted, we should... Kyllä, koska me olemme miehiä ja satoja vuosia, meidän on kerrottu katsomaan äh, taaksemme, sillä äh, tuhansia naisia jää jälkeen jatkuvasti ja me olemme politiikan tekijöinä vastuussa siitä. Politiikan tekijöinä meillä on valtaa, että voimme käyttää vipuvoimaa, jonka avulla voimme auttaa naisia tasa-arvoisiksi. Emme sen enempää tai vähempää tasa-arvoisiksi. Tämä on meidän velvollisuutemme. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro menee edustaja Simetskalle. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, minulla on se tunne, että me elämme paradoksaalisessa tilanteessa yhtäältä. Meillä on sellainen olo, että yhteiskunta kohdistaa meihin painetta tasa-arvon puolesta ja kuitenkin joissakin jäsenmaissa yhteiskunta on kuitenkin jäänyt hyvin taka-alalle. Jopa talousindikaattorit osoittavat, että naiset ovat huonommassa asemassa kuin miehet, 16 prosenttia pienemmät tulot kuin samassa asemassa olevilla miehillä. He ovat vähemmän läsnä hallintoneuvostoissa enkä nyt edes puhu seksuaalisesta häirinnästä työpaikoilla tai syrjinnästä, vaan ihan ää, äh, näistä paikoista. Tämä ei ole ideologiakysymys tai suurten keskustelujen kysymys, vaan tässä pitäisi yksinkertaisesti olla kyse yhteiskuntateknisestä oikeudenmukaisuudesta. Epätasa-arvoiset mahdollisuudet ja ehdot eivät voi olla Euroopan unionissa nykypäivä. Toivon, että tämä strategia edes hiukan ää, äh, lisäisi yhteiskunnallista painetta ja auttaisi muuttamaan politiikkoja. Kiitoksia. Galves Munjus, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa komission jäsen, olemme hyvin iloisia siitä, että tällainen sukupuolistrategia tällä lainsäädäntökaudella esitellään ja että siellä on myös konkreettisia toimenpiteitä, kuten läpinäkyvyys palkka-asioissa. Olen iloinen kuitenkin siitä, että puhutte sukupuolikysymystä transversaalisuudesta esimerkiksi vihreän kehityksen ohjelman suhteen. Nimittäin tällaista valtavirtaistamista ei eurooppalaisissa politiikoissa oikeastaan tähän mennessä ole ollut. Jonkinlainen työllistymispolitiikka on ollut olemassa, mutta ei naisille, koska ja siitä huolimatta, että me naiset hyvin epätasaisesti pääsemme työmarkkinoille. Eli tällaista sukupuolivaltavirtaistamista ei Euroopan politiikoissa ole ollut. Talouspolitiikassa edelleenkin tämä näkökulma loistaa poissa oloillaan. Se on yleensä se kirsikka, joka laitetaan kakun päälle, mutta sillä ei ole mitään substanssia arvoisa komission jäsen Dalin, meidän täytyy vihdoin nostaa sen tärkeyttä ja tehdä siitä tärkeää. Meillä on Euroopan parlamentissa sukupuolivaltavirtaistamisverkosto, jossa on edustajia kaikilta tahoilta. Haluamme tehdä työtä teidän kanssanne ja mahdollistaa sen, että tulemme, kuljemme kohti paljon paljon tasa-arvoisempaa Eurooppaa. Kiitos. Pani poseł, głos zabierze pani poseł Radka Maksowa. Czas wystąp- Seuraava puhuja on edustaja Maksova, yksi minuutti. Vážená paní komisařko, velmi vám děkuji. Paljon kiitoksia hyvä komission eh, jäsen. haluaisin kiittää tästä tasa-arvostrategiasta. Te olette saaneet hoitaaksenne erittäin vaikean salkun, sillä jotta tätä strategiaa voisimme toteuttaa, meidän täytyy Istanbulin yleissopimuksen jumiutuminen saada purettua. Valitettavasti eräät tahot ovat todenneet, että haluavat vetää tuon ratifioinnin pois. Meidän pitäisi keskustella asiasta avoimesti. Ja syrjinnän vastainen direktiivikin pitäisi saada tuosta jumista eteenpäin. Haluaisin äh, myöskin tuoda esiin koulut ja kasvatuksen, koska koulu alkaa hyvin varhaisessa elämänvaiheessa – meidän täytyy myöskin ottaa se huomioon, sillä on tärkeää tuoda lapsillekin esiin heti se, kuinka tasa-arvo on yhteiskunnalle. Kiitos. Sali ponad 20 osób. Mamy na to 5 minut. Meillä on yli 20 henkilöä tässä puheenvuorolistassa ilman puhujalistaa. Meillä on hyvin tiukat aikataulut, mutta annan jokaiselle mahdollisuuden. Olkaa hyvin kurinalaisia puheaikojen kunnioittamisessa. Minun pitäisi oikeasti antaa vain viidelle ihmiselle puheenvuoro, mutta yritetään nyt, että jokainen saisi mahdollisuuden puhua. Aloitan ensimmäisestä henkilöstä. Herra Fitzgerald, yksi minuutti. uh, thank you, uh, commissioner. Kiitokset komission jäsen Dalille siitä, että kerroitte meille tästä tulevasta strategiasta. Tämä on äärimmäisen tärkeä teksti ja oikea ajankohta tälle. Poliittista sitoutumista löytyy komissiosta, toivottavasti kautta linjan. Yksin tämä ei onnistu, mutta tämä on tärkeä hanke. Tärkeää on, että kaikki komissaarit ovat tässä mukana ja että valtavirtaistamista vaalitaan. Ongelmat ovat tulleet täällä jo luetteloitua. Uusia ongelmia syntyy, mutta tietyt ongelmat ovat olleet tiedossamme jo pitkään. Ilmastonmuutos täytyy huomioida, teknologinen muutos, taloudellinen voimaannuttaminen, palkka- ja eläkekuilut täytyy huomioida yhtä lailla kuin budjettikysymykset, eli tämä taloudellinen ulottuvuus. Miten voidaan varmistaa, että budjettipäätöksiä tehtäessä myöskin tasa-arvonäkökulmat huomioidaan? Mutta me tarvitsemme sitovia sääntöjä ja tiukkaa täytäntöönpanoa sekä kunnon valvontaa. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Maria Manuela Marcos, olkaa hyvä. que vai apresentar, e espero que ela... Kiitoksia tämä strategia, jonka tulette esittelemään, toivon, että siinä on myös konkreettisia toimenpiteitä, joissa on tavoitteita ja myös resurssit niiden toteuttamiseen. Muussa tapauksessa saamme hyvin kauniin tekstin, joka kuitenkin jää pelkäksi sanahelinäksi. Tämä, tarvitsemme strategiaa, joka taistelee ongelmia vastaan, esimerkiksi sellaisia kuin äm, kotona tapahtuva väkivalta – perheväkivalta, naisten osallistuminen teknologiselle alalle. Siellä on paljon epätasapainoa myös. Tarvitsemme myös sitä, että tämä strategia olisi läsnä kaikissa Euroopan komission politiikoissa, että esimerkiksi julkisissa tarjouskilpailuissa ja kansainvälisessä toiminnassa, että naiset eivät jäisi sivuraiteille. Tuemme teidän strategianne. Kiitoksia. Panią poseł Izaskus Bilbao e, Barandika, jedna minuta. Seuraavaksi Bilbao Barandika, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Se lisäarvo, jonka EU voi antaa sukupuoli tasa-arvopolitiikoille on se, ensinnäkin se, että minimistandardit pitää saada kaikissa maissa eh-, ennaltaehkäiseviä toimia, erityisesti sukupuoliperusteista väkivaltaa kohtaan ja se, että lainsäädäntö kohtelee sitä kovasti. Toinen kohta on se, että tarvitaan globaaleja kriteerejä tämän taistelun eteenpäin viemiseksi. Siinä pitää ottaa mukaan myös alueellinen ja paikallinen taso. Ja meidän täytyy myös pystyä muuttamaan ihmisten tietoisuutta, muuttamaan stereotyyppejä ja kaavamaisia käsityksiä, jotka aiheuttavat epätasa-arvoa. Myös ilmasto on tärkeä kysymys. Monen vuosisadan kehitykset omassa maassani tarvitaan kiireellistä ohjelmaa sukupuolten tasa-arvon hyväksi. Sardone, bardzo proszę. Sitten Silvia Sarjona, olkaa. Kiitoksia. Me keskustelemme täällä, täällä tasa-arviokysymyksistä ja täytyy äh, ottaa huomioon se, että ne, vain 4 prosenttia ähm, he, ähm, erilaisista edustajista Italiassa minun maassani on naisia. Tämä ei ole kovinkaan korkea luku. Minä en kuitenkaan usko, että tässä ratkaisu olisivat kiintiöt. Minä en halua, että minut määritellään ikään kuin suojeltavaksi eläimeksi siksi, että olen nainen. Minä haluaisin, että minua arvioidaan minun pätevyyteni ja taitojeni perusteella. Ja jos syytä on, niin mm, palkkaus ei aina ole sama, vaan siinä voi olla eroa. Eli tällainen kampanja, jossa äm, naisia pidetään ikään kuin reservinä ja mm, pyritään heitä tukemaan, tämän pitäisi päättää meidän täytyy katsoa ihmisten pätevyyttä ja heidän, sitä mitä he ansaitsevat. Kiitos. Seuraavaksi Hanna Noiman olkaa hyvä. Frau Dali, ich freue mich sehr, dass wir mit so viel Energie jetzt in diesen... Rova Dali, olen hyvin iloinen siitä, että näin isolla energialla lähdemme nyt tätä prosessia viemään eteenpäin ja olen, toivon myös, että vahva ulkopoliittinen ulottuvuus olisi tässä mukana. Me olemme niin monissa rauhanneuvotteluissakin nähneet, mitä enemmän naisia siellä neuvottelee, sen paremmat rauhatulokset ovat. Tämä on myös tutkittu asia. Tärkeää mielestäni sekin, että myös katsomme itse peiliin. Minusta on usein kiusallista, kun lähdemme EPP-valtuuskuntien kanssa ulkomaille ja valtuuskunnassa on pelkkiä miehiä tai yksikään suurlähetystö ei ole naisen johtama. Olen hyvin iloinen, jos emme ainoastaan sisäpoliittisesti lähde viemään tätä strategiaa eteenpäin, vaan katsomme myös peiliin ja laajemmalla katsannolla tarkastelemme näitä asioita. Meidän pitää lähteä nyt kulkemaan rohkeasti eteenpäin. Kiitos. Hvala lijepa. Ženama sve prilike koje imaju muškarci. To je temelj ravnopravnosti. Kiitoksia. Naisilla pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet kuin miehilläkin. Se on yhteiskunnan perusperiaate. Kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeus elää haluamallaan tavalla. Mutta se, että naisille annetaan mahdollisuus osallistua työmaailmaan samalla tavalla kuin miehet ja saavansa samaa palkkaa, niin se ei tarkoita automaattisesti sitä, että naiset haluavat hakeutua näille aloille. On olemassa yhteiskuntamalleja ja rooleja, elämään liittyviä päätöksiä. Ne eivät ole ainoastaan yhteiskunnan, vaan myöskin niin sanotusti biologian tekemiä päätöksiä. Yhtäläiset mahdollisuudet ei tarkoita sitä, että mahdollisuuksia käytetään samalla maalla tavalla. Miehet ja naiset ovat erilaisia, mutta heitä pitää kohdella samalla tavalla. Se on kiistaton fakta. Kiitoksia. Thank you. Sitten komission jäsen olkaa hyvä. Uh, on Kiitoksia, rouva puhemies. Ähm, jotta naisten tasa-arvo voisi äh, toteutua, on tärkeää, että naiset voivat äh, päättää itse oman äh, kehonsa hallinnasta. Vaikka nyt ähm, on tapahtunut edistystä ähm, esimerkiksi Maltalla näissä oikeuskysymyksissä, meidän täytyy olla varovaisia, sillä taantumissa tapahtuu ähm, yhä esimerkiksi abortin, aborttioikeuden suhteen erilaisten harkinta-aikojen ja muiden menettelyiden muodossa on olemassa naisia, jotka kohtaavat monenlaisia syrjinnän muotoja yhtä aikaa, kuten esimerkiksi romaninaiset tai maahanmuuttajanaiset. Tämä on aivan skandaalimaista. Meillä on romaninaisia, jotka erotetaan muista naisista. Synnytyssairaalassakin he eivät pääse käyttämään esimerkiksi samoja saniteettitiloja. Meidän täytyy tehdä laittomaksi tällainen syrjintä ja meidän täytyy tukea naisia parhaalla mahdollisella tavalla. Se, kun sitten Kristoforu, Οφείλω να πω ότι σε προηγούμενες ομιλίες μου η ευχή μου ήταν να μην χρειαστεί να Kiitoksia. Jo aikaisemmissa puheenvuorissa on tullut esiin, että meidän ei ehkä tarvitse enää puhua yhdenvertaisuudesta, koska EU pitäisi olla tilanteen tasolla näissä asioissa. Mutta tuohan on suoranainen provokaatio, että tässä tilanteessa, kun olemme Euroopan unionissa, joka perustuu periaatteisiin ja arvoihin, pitäisi olla ihan selvää ja silti me edelleen taistelemme tämän teeman parissa tavoitteena, johon meidän on päästävä, kun taas kaikkien näiden vuosien aikana emme ole saaneet aikaiseksi mitään. Siksi minusta näyttää siltä, että komission jäsenelle on nyt annettava lämpimät onnittelut. Komission täytyy olla etulinjassa ja tehdä ryhtyä toimenpiteisiin, jotta yhdenvertaisuus toteutuu kaikissa Euroopan unionin maissa ja myös sanktioita, jos ne eivät toteudu. Me tarvitsemme myös budjettitukea näille toimille. Euroopan unionin täytyy saada läpi se, että epätasa-arvo on, sukupuolten välillä on sietämätöntä ja mahdotonta hyväksyä Euroopassa. Meidän täytyy saada väkivalta ja epätasa-arvo loppumaan. Emme voi olla siitä ylpeitä. Tämä on tavoite, johon meidän kaikkien on sitouduttava. Seuraavaksi Haiselyksi, olkaa. E, strategia pre rodovu rovnosť e, Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Mitä tulee tasa-arvoon ja esitettyyn strategiaan, niin kyllä sen pitää toimia tulevaisuudessakin. Me tarvitsemme ehkä poliittista ja oikeudellistakin sitovuutta. Mielestäni ei ole oikeudenmukaista, että naiset pääsevät nauttimaan pienemmästä palkasta ja pienemmästä eläkkeestä – ja oikeastaan näin on kaikkialla EU-ssa, joten tähän täytyy tarttua. Ja työ- ja perhe-elämän yhdistäminen on tarpeen, mutta se edellyttää, että naisille tarjotaan paremmat mahdollisuudet lasten hoitoon. Ja tämä edellyttää toimivaa rahoitusmallia ja myöskin riittävää kapasiteettia. Sitten on puhuttu myöskin terveydenhuollosta. Kyllähän romaninaisiakin syrjitään, siihen on puututtava yhtä lailla kuin väkivaltaan. Riippumatta siitä, onko kyse perheväkivallasta tai työpaikalla tapahtuvasta väkivallasta ja kiusaamisesta, sillä me tiedämme, että tämä on jokapäiväistä elämää. Milan Birklec, bardzo proszę, jedna minuta. Herra Birkic, olkaa hyvä. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Diskriminaatio većina evropskih državljank v vseh sferah družbenega... Oikein paljon kiitoksia. Syrjintää on nähtävissä kautta yhteiskunnan, yhteiskunnassa, perheessä, työelämässä, mutta tämä on eurooppalaisen oikeuden kanssa ristiriidassa, mutta me, me ilmeisesti toimi riittävän ponnekkaasti ja käytämme vääriä välineitä. Meidän täytyy valistaa ihmisiä asiasta varsinkin teemapäivien aikana, kuten kansainvälisen naisten päivänä. Minä pelkään pahoin, että täällä vain tyydytään tähän pelkään sanahelinään, sillä miten voi olla muuten mahdollista, että täällä hylätään tärkeimmät päätöslauselmaan liittyvät tarkistukset esimerkiksi samasta työstä sama palkka, joten meidän täytyy ryhtyä rakenteellisiin vastatoimenpiteisiin. Ilman niitä tämä on pelkkää puhetta. Kiitoksia. Dziękuję, pani przewodnicząca. E- Paljon e, kiitoksia, puhemies. Naisia ei suojella kylliksi väkivallalta meillä on myöskin sellaisia maita, joissa naiset eivät vieläkään saa terveydenhoitopalveluita ja he äh, ovat tilanteessa, jos katsovat suurimman osan äh, lasten äh, kaitsemisvastuusta, vain yksi prosentti miehistä jää kotiin hoitamaan lapsia. Minä tulen Puolasta ja meillä on hyvin erilaisia syrjintätilanteita erilaisten naisryhmien kohdalla, kuten esimerkiksi romani- tai LGBTI-naisten kohdalla. On aivan häpeällistä, että meillä on vielä sellaisia ihmisiä, jotka eivät eh, yhäkään pysty nauttimaan täysistä ihmisoikeuksistaan. Euroopan unionin pitäisi taata standardit, eh, jotka ovat harmonisoituja ja kaikkein korkein mahdollisen suojan taso. Kaikissa jäsenmaissa tavoitteena pitäisi olla tämä eh, tasa-arvostrategiassa. Kiitoksia. Sitten komission edustaja Dalio. olkaa. Thank you. Thank you all. Kiitoksia. Kiitoksia kaikista näistä arvokkaista puheenvuoroista. Kyllä todellakin nyt on vuosi 2020 ja me yhä keskustelemme yli puolen maailman väestön oikeuksista. Voisi kuvitella, että tämä on jotakin, mikä, mikä pitäisi olla itsestään selvää. Todellakin kiitän teitä siitä, että vetositte myös sen puolesta, että yhä useampi mies osallistuisi tasa-arvotyöhön. Meillä kaikilla on äitejä, äiti, eräällä meillä on ähm, äh, tyttäriä ja todellakin naiset muodostavat yli puolet väestöstä. Täällä miespuolen edustaja totesi, ei feminismi ole mikään naisasia, vaan koko yhteiskunnan asia. Joten kyllä, todellakin kuten äh, täällä parlamentin jäsen aivan oikein toi esiin, kun me keskustelemme sodasta tai aseista, joilla surmataan teidän ja minun kaltaisiani ihmisiä, miehet osallistuvat tähän keskusteluun. Enkä minä toivoisi, että meillä olisi enemmän naisia, jotka tällaiseen toimintaan osallistuvat, vaan vähemmän miehiäkin. Haluaisin, että me kaikki puhumme rauhasta, mutta tällaista todellisuus on. On tärkeää, että me tuomme tämän ongelman esiin ja on tärkeää, että me tarkastelemme tasa-arvoa asiana, joka koskettaa, koskettaa meitä kaikkia, kaikkia yhteiskuntia, koko Eurooppaa, koko maailmaa. uusi tasa-arvostrategia tulee käsittelemään monia kysymyksiä, joita te toitte esiin, ja myöskin niitä prioriteetteja, joita aikaisemmissa poliittisissa ohjelinjoissa on määritelty. Me pyrimme siihen, että agenda on kunnianhimoinen ja pyrkii torjumaan ja ehkäisemään kaikenlaista väkivaltaa, myöskin verkkoväkivaltaa ja tulee ne tekemään aloitteen, joka pyrkii siihen, että palkkatasa-arvotilanne olisi läpinäkyvämpi eurooppalaisissa yrityksissä ja ryhdyn toimiin, jotta voisimme tuon sukupuolten välisen palkkakuilun kattaa. Toivon, että lopultakin nyt Euroopan unionin sääntöjä saataisiin aikaan myöskin siitä, kuinka yritysten hallinnossa naisia esiintyy ja tiedämme kaikki, kuinka tämä toimii. Me haluaisimme myöskin auttaa sekä naisia että miehiä asettamaan yhteen perhe- ja työelämän ja erilaiset vastuunsa. Ja kaikkea Euroopan unionin politiikkaa pitäisi arvioida myöskin eh, tasa-arvolasien läpi. Haluan vakuuttaa, että eh, tämä sukupuolinäkökulman valtavirta viivaistaminen on, on suurempaa kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Meidän täytyy ottaa ehm, sukupuoliulottuvuus eh, huomioon, kun käsittelemme näitä yhteiskunnan suuria haasteita, kuten digitalisaatiota, ja siirtymistä vihreämpään talouteen, kuten täällä myöskin mainittiin. Ja kyllä todellakin me puhumme ja keskitymme myöskin köyhyyden ähm, naisistumiseen. Tämä johtuu niistä monista epätasa-arvon asioista, joihin naisten työt törmäävät. Haluaisin uudelleen ähm, todenneet, että tarvitsemme parlamentin vahvan tuen, sillä tasa-arvo eri kansalaisten välillä on yksi Euroopan unionin tärkeimpiä arvoja. Meidän kaikkien pitäisi yhdessä tehdä tästä todellisuutta kansalaistiemme hyväksi. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Päätän nyt tämän keskustelun. Ja menemme seuraavaan esityslista kohtaan, joka on suullinen kysymys aiheena EUn painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK on toimikunnan 64. istuntoa varten. Haluan muistuttaa teitä siitä, että puheenvuoron saamiseksi tai sinisen kortin pyytämiseksi voitte käyttää joko perinteistä tai sähköistä systeemiä ja tuolla ovella on siihen ohjeet. Ensimmäiseksi ähm, FEM-valiokunnan puheenjohtaja Rouva Regner, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puhemies. Nyt on äh, juhlavuosi tällä dokumentilla äh, joka paremmin kuin mikään muu dokumentti tuo esille tämän tilanteen. Pekingin julistus ja toimintaohjelma on yksi edistyksellisimmistä, kattavimmista ja selkeimmin muotoiluista naisten oikeuksia koskevista asiakirjoista. Kaikki elämän alueet ovat mukana. Täydellinen tasa-arvo miesten kanssa on tavoite. Olipa nainen köyhä, rikas, nuori tai vanha eli rauhan tai sodan oloissa, niin vuodesta 1959 kaikki osallistuneet hallitukset ovat tunnustaneet naisten oikeudet ihmisoikeuksista. Meillä on 25 vuotta vanha naisten magnakartta, joka mukaan kaikkien naisten, kaikki naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja että naiset ovat samanarvoisia kuin miehet. Ja tämä koskee kaikkia hallituksia, kansalaisjärjestöjä ja erilaisia monentasoisia sidosryhmiä 189 hallitusta on sitoutunut näihin tavoitteisiin ja sen jälkeen joka viides vuosi edistystä arvioidaan. Se, että haluan kiinnittää huomiota tähän julkilausumaan, haluan äh, siksi, että mielestäni on tärkeää puhua naisten valtatasa-arvosta. Tämä on hyvin moderni käsite. Äh, Eh, kaikki eri ulottuvuudet, naisen pitää, naisen pitää itse voida päättää terveydestään, hedelmällisyydestään. Se kaikki liittyy nimenomaan siihen valtaan ja oikeuteen omassa elämässä. Ammatti, koulutus, informaatio, kommunikaatio, pääsy markkinoille samalla tavalla naisille kuin miehille. Minä laidaan 25 vuotta tämän eh, julistuksen ja toimintaohjelman eh, hyväksynnän jälkeen on kuitenkin esitettävä kielteinen arvio. Missään maassa naisen oikeudet eivät ole toteutuneet, eivät edes EU-maissa naisten itsemääräämisoikeus ei ole toteutunut. Euroopan unionina olemme lukkiutuneet, kun mitä tulee toimenpiteisiin, jotka tähtäävät naisten tasa-arvoiseen asemaan. Direktiivi, joka koskee tätä, on ollut lukossa kahdeksan vuotta. Se olisi tänä vuonna jo pitänyt tulla voimaan. Meillä ei ole täydellistä tasa-arvoa eikä myöskään pääsyä hyödykkeiden ja palveluiden pariin. Meillä on erittäin selkeästi Euroopan laajuinen epätasa-arvotilanne, mitä tulee palkkoihin palkkakuilu on edelleen hyvin syvä ja 500 000, puoli miljoonaa nuorta naista ja tyttöä joutuu sukupuolielinten silpomisen uhriksi Euroopan sisällä. Nämä esimerkit ja numerot ja luvut ovat häpeällisiä meille eurooppalaisille. Ja nyt eh, kohdistankin kritiikkini neuvostolle, hallituksille, joilla on velvollisuus pitää huolta kansalaisistaan ja tukea heitä tasa-arvoisesti, kunnes täydellinen yhdenvertaisuus on tavoitettu. Perinteiset kulttuuriset ja uskonnolliset ö, epätasa-arvotilanteet ja machismo tekevät naisen aseman edelleen tukalaksi. Siksi meidän täytyy nimenomaan Euroopan tasolla taistella naisten oikeuksien puolesta koska ne ovat ihmisoikeuksia. Me emme saa hyväksyä sitä, että takaiskuja ja taka-askelia EUn e sisällä tapahtuu. On kyse puolesta 50 prosentista väestöä. Me emme tunnusta naisten ihmisoikeuksia. 1959 hallitukset ovat sitoutuneet tähän ja hallitu, yritykset eivät ole sitä toteuttaneet, mutta meillä naisina on nyt asiakirja kädessämme, joka antaa vaatimuksillemme, vaatimuksillemme kansainvälisen legitimiteetin. YK on nyt täysin sen takana, että siirrytään toimintaan yhdessä hallitusten kanssa. Se perustaa Action Coalition ryhmiä ja myös valvoo toimeenpanoa ja tilanteen edistymistä. Haluankin vedota kaikkiin eh, arvon edustajiin huomenna, kun näistä Action Collisioneista äänestetään. Pyydän tukeanne tälle. Me Euroopan parlamentissa osallistumme voimakkaasti tähän työhön. YK elää yhteisestä tahtotilasta ja yhteisestä toiminnasta ja Euroopan unionin kansalaisina ja päättäjinä meidän täytyy sitoutua täysin sydämin näihin tavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon. Sitten Rova Bratsch eh, eh, neuvostossa. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Arvoisat edustajat, on hienoa, että voimme keskustella tästä tulevasta YK-toimikunnan kokouksesta. Mitä tulee tasa-arvoon, niin siitä hiukan enemmän. Tämä vuosi on erittäin tärkeä, kun ajatellaan tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen voimannuttamista kaikkialla vuosi on myöskin tärkeä sen suhteen, että juhlitaan monia teemapäiviä tasa-arvoon liittyen. Turvallisuusneuvoston äh, päätelmätekstit hyväksyttiin parikymmentä vuotta sitten ja myöskin 25 vuotta sitten hyväksyttiin Pekingin julkilausuma. Tasa-arvoasiat ovat meitä kaikkia kohtaavia. Se on sosiaalinen asia, mutta myöskin taloudellinen ulottuvuus sillä on. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuudet osallistua juuri talouden toimintaamme tuleva YK kokous keskittyy juuri Pekingin julkilausumaan ja toimintaohjelmaan. Seuraavassa komission kokouksessa täytyy tarkastella juuri sitä, minkälaisia ongelmia vielä tällä hetkellä on ja mitä täytyy tehdä toimintaohjelmaan liittyen ottaen huomioon ne päätelmät, jotka hyväksyttiin 25 vuotta sitten. Meidän täytyy kansainvälisellä näyttämällä tehdä kaikkemme, jotta kaikki naiset ja tytöt voivat nauttia oikeuksistaan ja voimannuttaa asemansa. YK on pääsihteeri ilmoitti, että edistyminen monella saralla on puutteellista ja tämä pätee varsinkin siihen, että naiset ja lapsi, tytöt joutuvat kärsimään köyhyydestä ja väkivallasta. Me aiomme myöskin varmistaa, että naisten palkkaerot pienenevät ja meidän täytyy myöskin varmistaa, että naisten asemaa vahvistetaan kaikilla aloilla. Me olemme erittäin kunnianhimoisia ja tähän liittyen tarvitaan myöskin riittävästi rahoitustukea. Kun kyse on poliittisen julkilausuman neuvottelemisesta, niin neu- unioni tulee juuri korostamaan omaa asemaansa tasa-arvoon liittyen. Sekä poliittisesti että juridisesti on olemassa selkeät ohjeistukset, joita hyödynnetään New Yorkin neuvotteluissa. Tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat tärkeitä asioita, naisiin kohdistuva väkivalta, perhe, elämää, sosiaaliturvaa, työolosuhteet, seksuaalinen terveys, kehitysnäkymät ja tietojen keruu. Lisäksi asiakirjassa viitataan suuntaviivoihin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen sekä viestintäteknologioihin. Euroopan unioni tekee kaikkensa varmistaakseen, että saavutuksista voidaan pitää kiinni ja että tästä voidaan jatkaa tiellä kohti todellista tasa-arvoa. Euroopan unioni tekee myöskin kaikkeensa, jotta poliittinen julkilausuma saadaan aikaiseksi, jossa todetaan, että naisilla on yhtäläinen ö, rooli silloin, kun suojellaan ja edistetään ihmisoikeuksien toteutumista myöskin naisten osalta. Me haluamme tukea kansalaisyhteiskuntaa ja antaa niille mahdollisuuden toimia alue- ja paikallisella tasolla, että myöskin maailman näyttämöllä. Avauskokouksessa tulemme sanomaan, että me olemme vakuuttuneita siitä, että toimielimet ovat samoilla linjoilla ja tästäpä syystä mielenkiinnolla jäämmekin nyt odottamaan, mitä te olette asiasta mieltä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, mitä tulee tasa-arvoon yleisemmällä tasolla, niin voin sanoa, että aivan oikeutetusti tässä kysymyksessä toteatte, että sukupuolten välinen tasa-arvo on laaja-alainen kysymys. Ja tästäpä syystä meidän täytyy ottaa huomioon juuri nämä kysymykset, kaikkia strategisia kysymyksiä käsiteltäessä. Me tarvitsemme valtavirtaistamista ja että myöskin kohdennettuja toimenpiteitä. Ja tästäpä syystä neuvosto totesikin uuden komission suuntaan, että meidän tulisi laatia tehokas strategia ja olenkin iloinen, että komissio on tarttunut tähän haasteeseen. Lisäksi neuvosto vaatii systemaattista ja tehokasta valtavirtaistamistoimintaa. Yhtä lailla komissiolta vaaditaan, niin kuin jäsenvaltioltakin, että ne paneutuvat voimakkaammin juuri tasa-arvoon ohjausjakson aikana. Ja sitten muutama sananne neuvoston tulevaan työohjelmaan liittyen. Tietenkin me haluamme toimia komission viitoittamalla tiellä, muun muassa avoimuuteen liittyen. Ja kuten tiedätte, tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat keskeisiä periaatteita Kroatian peijikauten aikana. Päätelmiä ollaan muovaamassa koskien työ- ja perheelämän yhteensovittamista. Mehän tiedämme, että naiset tekevät enemmän juuri tätä epävirallista työtä kuin miehet. Ja tästäpä syystä heidän mahdollisuudensa osallistua työmarkkinoihin ovat pienemmät. Tammikuun lopussa puheenjohtajavaltio Kroatia järjestää aiheeseen liittyvän korkeatason konferenssin. Sen annista keskustellaan komissiossa ja YKn toimikunnassa. Paljon on jo tehty, mutta paljon on vielä tekemättä, jos haluamme todellakin saavuttaa eu ja varsinkin EU-rajojen ulkopuolella todellisen tasa-arvon. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten komission jäsen Dali, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Arvoisat parlamentin jäsenet, kiitos siitä, että otitte YK 64. istunnon asian tämän päivän esityslistalle. Tämä on erittäin otollinen aika koska neuvottelut poliittisesta julkilausumasta ja EUn tiedonantojen ja julkilausumien valmistelut ovat meneillään. Ja tavoitteena on se, että tämä CSV 64 alkaisi erittäin ö, ähm, konkreettisiin toimiin ja toimeenpanoon painottuviin äh, sitoumuksiin. Samaan aikaan valmistelemme myös muuta sivuohjelmaa. Se tulee olemaan sulatusuuni uusille ideoille ja hyville käytänteille siitä, miten Pekingin julistusta ja toimintaohjelmaa voidaan viedä eteenpäin. Tämä on CS2Vn vahvuus. Se on mahdollisuus ja paikka, jossa sukupuolten välistä tasa-arvoa voidaan edistää ja siitä voidaan keskustella tämä pidetään Pekingin toimintaohjelman tai julistuksen 25. syntymäpäivänä ja samoin eh, YK 75-vuotispäivänä ja myös kestävän kehityksen tavoitteiden viisivuotispäivänä. Kyse ei ole pelkästään oikeudesta, oikeudenmukaisuudesta, on myös taloudellisesti tärkeää varmistaa, että naiset ja miehet, tytöt ja mm, pojat saavuttavat täyden potentiaalinsa. Olen suurella kiinnostuksella lukenut YK pääsihteerin raportin tämänhetkisestä tilanteesta, naisten ja tyttöjen tilanteesta maailmassa. Se on erittäin vivahteikas, hyvä raportti, jossa on 167 kansallista raporttia maailman eri alueilla. Vaikka edistystä on tapahtunut, emme ole edistyneet niin paljon kuin olisimme halunneet. Naisten osuus työmarkkinoille on kasvanut, mutta viimeisten viiden vuoden aikana vakiintunut paikalleen naiset edelleen tekevät suhteettoman suuren osan kotityöstä. Naisten ja tyttöjen osallistuminen yhteiskuntaelämään on edelleen paljon pienempi kuin miesten ja poikien. Naiset 25 prosenttia todennäköisemmin ajautuvat köyhyyteen kuin miehet. Ja sukupuolistereotypiat edelleen haittaavat naisten ja tyttöjen elämää. Sukupuoliperusteinen väkivalta on edelleen ajankohtainen aihe. Ilmastonmuutos ja digitaaliset teknologiat ovat myös osa tätä ongelmakenttää. Kaikki nämä haasteet meidän täytyy muuttaa mahdollisuuksiksi. Digitalisaatio voi avata ovia naisille ja tytöille, mutta se voi myös olla asia, jota väärin käytetään heidän hiljentämisekseen. Kuten YK pääsihteeri korosti, sukupuolten välinen tasa-arvo on ratkaisevan tärkeä eh, taloudellisesti epävarmassa maailmassa, jossa polarisaatio, ympäristöuhat eh, ja muut kriisit yleistyvät. Se, miten yhä eh, vähenevät resurssit jaetaan ja mahdollisuudet jakautuvat, on myös tasa-arvokysymys. kysymys olen iloinen siitä. Odotan innolla teidän tulevaa päätöslauselmaanne tästä asiasta ja parlamentin osallistumisesta csv hen Sukupuolten tasa-arvo on komissiolle sekä sisäisissä että ulkoisissa toimissamme ehdoton prioriteetti. Komissio tulee esittelemään maaliskuussa uuden sukupuoli tasa-arvostrategian ja myös toimintaohjelmassaan ottaa huomioon naisten osallistumisen ulkosuhteisiin. Kokonaisvaltainen lähestymistapa tulee luonnehtimaan tätä asiaa sekä globaalisti että EUn sisällä. Meidän lähestymistapamme perustuu valtavirtaistamiseen kaikilla poliittisilla osa-alueilla ja Euroopan komission kaikkien palvelujen jäsenet ja ulkoisen, ö, ulkoisen hallinnon jäsenten panos tulee olemaan hyvin tärkeää tässä. Erityisiin sukupuolten tasa-arvokysymyksiin puuttuminen tulee jatkumaan ja läpinäkyvyys toimia tullaan myös tekemään. Sukupuoliperusteinen väkivalta on asia, jota vastaan tullaan taistelemaan ja tulemme myös taistelemaan sellaisten yritysten hallintoneuvostojen puolesta, joissa molemmat sukupuolet ovat tasa-arvoisesti edustustana. Odotan innolla tätä keskustelua näistä kysymyksistä ja kiitos jälleen kerran siitä, että laitoitte CSVn tämän päivän esityslistalle. Kiitoksia. Ensimmäiseksi EPPn edustaja Fitzgerald, olkaa Uh, Paljon kiitoksia. Haluaisin eh, kiittää näistä kahdesta puheenvuorosta, itse asiassa kolmesta, jotka juuri kuulimme Evelin mukaan luettuna. Nämä ovat itse asiassa hyvin selkeitä linjoja niistä prioriteeteista, joita meidän pitäisi YK eh, konferenssissa esitellä. Tässä sanamuoto ja ähm, käytetty kieli ovat oikeanlaisia. Meidän pitäisi pyrkiä tukemaan näitä prioriteetteja, sillä ne ovat parlamentinkin määrittelemiä prioriteetteja. Ne ovat niitä, jotka selkeästi haluamme välittää yhdistyneen kansankunnalle. Tässä kyseessä on äärimmäisen tärkeät vakavat asiat koskettavat naisia ympäri maailman. Ja tuo Nairobin väestö- ja kehityskonferenssi siellä loppujen lopuksi tuon konferenssin lopuksi Yhdysvalta ei allekirjoittanut sopimusta. Ja tämä oli vuosipäivä tuolle Hillary Clintonin kuuluisalle lausunnolle naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Onpa hämmästyttävää ajatella, että tämä oli pakko edes todeta, mutta se oli tarpeen. Kyseessä on nyt hyvin tärkeä vuosi. Kyseessä on se, että nopeutamme toimintaa, toimeenpanemme toimia ja kyseessä on myöskin äh, toimien seuranta. Ja tämän lisäksi talousarvio. Sen täytyy olla hyvin tärkeä elementti keskusteluissa mielestäni äh, tänä vuonna YKssa. Luonnollisesti meidän täytyy myöskin ähm, seurata asennettamme. Tällainen arkipäivänä seksismi on yhä liian yleistä. Ja sitten vielä yksi sananen kiintiöihin liittyen. Me kuulemme hiukan kritiikkiä, mitä YK sanoo kiintiöstä. Se sanoo, että nämä ovat väliaikainen välttämätön toimi. Ja kiintiötähän on käytetty miesten hyväksi jo melkoisen kauan aikaa. Seuraavaksi SD-ryhmän puolesta edustaja Fritsson, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Tack fru ordförande och kommissionär Dalli. Rouva puhemies, arvoisa komission jäsen Dali. Edellisellä New York-vierailullani toimikunnassa oli kyllä häpeällistä havaita, ettei unionilla ollut tasa-arvostrategiaa. Tällä kertaa voimme edustaa parlamenttia ja osoittaa, että EU suhtautuu vakavamielisesti asiaan nyt, kun komission jäsen Dali tulee esittelemään tällaisen strategian. YKssa naiset kokoustavat ja tapaavat ja se on tärkeä asia. Naiset osallistuvat rauhan rakentamiseen ja mielenkiinnolla jäänkin jo odottamaan tulevaa työskentelyä FEM-valiokunnassa. Minä haluan varmistaa, että naiset voivat taistella riippumattomuutta, väkivaltaa vastaan. Lisäksi me tarvitsemme tasa-arvoperspektiivin myöskin ilmastopoliittisissa seikoissa. Tämä on tärkeää kaikkien naisten, tyttöjen, mutta myöskin miesten näkökulmasta katsottuna. Kiitoksia. Seuraavaksi Renew-ryhmän puolesta Rafaela, olkaa hyvä. Dear Madam Commissioner, Hyvä komission jäsen, naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja olisi ihana elää maailmassa, jossa minun ei ole pakko korostaa sitä, että naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Miehet ja naiset sekä aikaisemmat että nykysukupolvet ovat tehneet ja kovasti töitä, jotta pääsisimme pisteeseen, jossa pääsemme eteenpäin näiden kysymysten suhteen. Meidän ei pitäisi ottaa oikeuksiamme äm, itsestäänselvinä eikä myöskään demokraattisia yhteiskuntia. Naisten oikeuksia asetetaan yhä hyvin rankasti kyseenalaiseksi ja meillä on hiljattaisia organisoituja vastaiskuja naisten oikeuksia vastaan tapahtunut. Me emme saa vaieta, meidän täytyy käyttää äänenpäitä painoamme, myötä voisimme luoda sosiaalisempaa Eurooppaa, mukaan ottavampaa Eurooppaa, joka myöskin tukee naisia. Tämä päätöslauselma on meidän sitoumuksemme visionäärisen agendan puolesta, naisten voimaanottamisen puolesta. Euroopan kansalaisten edustajina me tiedämme, että on tärkeää muuttaa Agenda 2030 sitoumuksemme teoiksi. Naiset täytyy ottaa mukaan kaikkeen. Me tarvitsemme tasa-arvoa myöskin kestävän kehityksen eteen. 2020 on nyt vuosi, jonka pitäisi olla kaikkien naisten voimaantumisen vuosi, tasa-arvon vuosi. Vetoan komission jäsen Daliin 8. päivä maaliskuuta maailma juhlistaa naisten oikeuksien juhlapäivää, mutta paljon on vielä tehtävää. Esimerkiksi naisten oikeuksien tukeminen työmarkkinoilla, jatkuva ja kasvava naisten köyhyys on myöskin jotakin, mitä, mikä ei saa kasvaa. Vetoaisin komissioon, että teemme kaiken mahdollisen, jotta voimme varmistaa sen, että naiset voivat täyttää täyden potentiaalinsa, saavat täyden pääsyn työmarkkinoille ja kaikki ne mahdollisuudet, joita eurooppalaiset sosia- yhteiskunnat tarjoavat. Meidän täytyy nyt puhua kaikkien naisten puolesta meidän sitoumuksemme eh, YK naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 64. istunnossa osoittaa, että otamme tämän asian tosissamme. Kiitoksia. pani Kristine Seuraavaksi Andersson Aiden puolesta. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. EU-parlament spricht jetzt. Euroopan parlamentti puhuu nyt prioriteeteistaan YK on kokouksen edellä. Naisten oikeuksia voidaan vahvistaa vain, jos abortit vihdoin hyväksytään jälkiehkäisyksi ja että naisten oikeukset voivat vain toteutua, jos saadaan kattavat LGBTI-oikeudet ja jos nainen pidättäytyy siitä, että jakaa elämänsä kummanin kanssa ja että naiset vain lainsäädännössä määritellyillä kiintiöillä voivat olla mukana päättävissä asemissa. Herra Jumala, miten seksististä ja naurettavaa on päättää, väittää, etteivät naiset pääsisi elämässä eteenpäin ilman EUta. Se, joka haluaa vahvistaa naisten oikeuksia, sen pitäisi vahvan rajavalvonnan keinoin huolehtia siitä, etteivät erilaiset miesjoukkiot hyökkää naisten kimppuun Euroopan alueella. Julkisesta tilaa täytyy suojella. Tämän me olemme Euroopassa jo pitkästi, pitkälti ymmärtäneetkin, mutta nyt sitten uhraamme nämä saavutukset tällaisen työn alttarille ja vielä nimitämme tätä kulttuuriksi. Minä naisena nautin vapaata liikkuvuutta täällä Euroopassa. Ja sen, ennen kuin me lähdemme toteuttamaan tällaisia naurettavia kiintiöitä, kysyn, mitä EU-parlamentti tekee suojellakseen meitä naisia sellaisilta, jotka mukavasti hakevat Euroopasta suojaa. Kiitos. Sitten vanha alkaa. Herra puhemies, arvoisat kollegat. Tämän päivän keskustelu on selkeästi osoittanut, että Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto puhaltavat yhteen hiileen, kun puhumme YK toimikunnan toiminnasta. Ja silloin kyse on juuri taistelusta puutteita vastaan ja tästä taistelusta tasa-arvon puolesta ja taistelusta kansainvälisestä tasa-arvosta kaikilla saroilla. Pekingin julistus on maailmanlaajuisesti aiheeseen liittyen laaja-alaisin väline. Ja 25 vuotta sen hyväksymisen jälkeen niin meidän on todellakin sitouduttava edelläkävijän rooliin, korostettava monenvälisyyttä ja yhtenäväisyyttä. Me Euroopan parlamentin jäsenet päätöslauselmamme kautta huomenna ilmoitamme virallisesti kannastamme ja minä vaadin neuvostolta selkeää kannanottoa ja sitoutumaan Pekingin toimintaohjelmaan ja osoittamaan, että se on aiheeseen liittyen Euroopassa edelläkävijä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia puhemies. Naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokunta syrjii pienempiä poliittisia ryhmiä ja estää niitä osallistumista tähän vuotuisen YK naisten asemaa käsittelevän toimikunnan kokoukseen New Yorkissa. Oletteko te tyytyväisiä tähän? Tästä syystä konservatiivisten naisten ääntä ei kuulla New Yorkin kokouksessa. Ehm, niiden, jotka yhdistävät työelämän ja äitiyden, eivätkä käsittele äitiyttä jonakin taakkana, joka jarruttaisi heidän uraansa. Eikä myöskään sitä ääntä, joka sanoo, että elämää tulee suojella, että elämä on ihme tulla kuulemaan, vaikka elämä on kaikkein tärkein arvo. Ja liberaaleja ja vasemmistolaisia tullaan päinvastoin kuulemaan melko lailla niitä, jotka sanovat, että abortti on oikeus tai perhesuunnittelu on oikeus tai eh, niitä, jotka manipuloivat sukupuolikysymyksiä. Pyytäisin, että äänestätte nyt tästä päätöslauselmasta ilman turhia ideologioita. Tämä on ECRn päätöslauselma. Kiitoksia. Yes, One minute and a half. Sitten Rodriguez Palos. Arvoisat neuvoston edustajat, meillä on ehdotus, jossa teemme teille suosituksia, jotka ovat mielestämme prioriteetteja naisille EU-ssa, mutta tosiasia on se, että ei ole näyttänyt kovin, että ole näyttänyt olevan kovin innokkaita siitä, e, että edistäisitte sukupuolten ja asiaa ja feminismiä. E, neuvosto on pikemminkin jarruttanut. Meillä on syrjinnän vastainen direktiivi, jonka, jota neuvosto on jo kymmenen vuotta jumittanut. Tämä asia etenee erittäin hitaasti ja täysin epätasa-arvoisesti. Euroopan unioni ei ole liioin ratifioinut Istanbulin yleissopimusta, koska jotkut neuvoston jäsenmaat ovat boikotoineet tätä. Ja lisäksi täällä on uskonnollisia painostusryhmiä ja lobbareita, jotka pitävät täällä naisia pelkkinä hedelmällisyyskoneina tai hautomoina tai omien hallitustensa tai kumppaniensa orjina. Miehet ovat saaneet aikaan sen, että seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja oikeuksista ei ole olemassa lainsäädäntöä, vaikka parlamentti tunnustikin, että naisille kuuluvat nämä palvelut ja oikeudet, kuten myös naisia naisiin kohdistuvan väkivallan estäminen. Euroopan unioni ei ole myöskään hyväksynyt naisia sukupuoliperusteisen väkivallan vastaista direktiiviä. Muutama kuukausi sitten tämä parlamentti